liitetään tämän istunnon pöytäkirjoihin. Parlamentin puhemies ja neuvoston puheenjohtaja torstaina allekirjoittavat säännön 74 mukaisesti 12 tekstiä, jotka on hyväksytty tavanomaisessa lainsäädäntöjärjestyksessä ja niiden otsikot liitetään tämän istunnon pöytäkirjoihin. Sitten Borghezio on pyytänyt ilmeisesti työjärjestyspuheenvuoroon. Kiitoksia, puhemies. Veneton alueella tänä aamuna 30 ihmistä on pidätetty mielipiteen, mielipiteen takia. Ja nyt pyytäisin, että parlamentti ottaa kantaa tähän, koska tässä on selvästi rikottu ilmaisunvapautta EUn jäsenvaltiossa ihmisiä ei voi pidättää heidän ajatustensa takia. Kiitos. Kiitoksia. Te hyvin ymmärrätte, niin tämä nyt ei mitenkään liity työjärjestykseen, eli tämä nyt ei ole mikään työjärjestyspuheenvuoro, mutta panemme kuitenkin merkille tämän lausuman. Sitten Gressle, olkaa hyvä. Kiitoksia, puhemies. Minulla on pieni kritiikki parlamentin puhemiehelle ja kun kyse on parlamentin vastuuvapaudesta, siellä on kohta, jota ei ole otettu käsiteltäväksi kohta 47, eli miten puhemies itse on toiminut Dalli-tapauksessa ja eräässä tutkimusmenettelyssä. asia on viivytelty kuukausi kaupalla ennen kuin se otettiin käsiteltäväksi. Ja... Hetkinen, hetkinen. Non si sente, non c'è Ilmeisesti tulkkausta ei ole. Niin, Gresle, siis toimiko nyt? Selvä. Eli, niin, Gresle, nämä asiat, jotka liittyvät vastuuvapauteen, niin se pitää tehdä siinä vaiheessa, kun tästä asiasta keskustellaan esityslistalla. Eli siis tänä iltana. No tässä nyt on oikeusperusta kysymys, koska puhemies on unohtanut tämän artiklan 175. Siellä puhutaan ainoastaan tarkistusten käsiteltävyydestä. Eli pitää olla mahdollista, että parlamentin jäsenenä voi esittää tällaisen kysymyksen puhemiehistölle. Kiitos. La base giuridica mi Oikeusperusta on artikla 20 ja, mutta kuitenkin tästä asiasta voidaan keskustella sitten, kun ollaan tällä, tässä kohtaa esityslistaa. Ja tällä hetkellä puhutaan nyt siitä, että on muutettu esityslistaa. Ja sitten kun puhutaan vastuuvapaudesta, niin silloin jokainen voi esittää omat näkemyksensä. Kiitos. No niin, sitten esityslistalle. Meillä on muutama muutosehdotus. Keskiviikko toinen huhtikuuta yhteiskeskustelu